No niin, hyvät kollegat. Sydämellisesti tervetuloa tähän viimeiseen osioon meidän valiokuntakokoustamme. Kaikki, jotka aamulla olivat maratonäänestyksessä ja mukana, ovat varmasti nyt virkistäytyneet ja ovat reippain mielin valmiina käsittelemään tärkeää aihetta, nimittäin sähkö- ja elektroniikkalaite romu tekstin uudelleen laadittua toisintoa. Oui. Karl-Heinz Florenz, esittelijämme on tehnyt hyvää työtä, kompromisseja on, ja voimme heti lähteä kompromissia käsittelemään kompromissi yksi äänet puolesta. Kompromissi yksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu ehdotus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten kon puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä Hyväksytty. Konsolidoitu ehdotus kaksi puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Sitten kompromissi numero neljä. Äänet puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty myös. Sitten yksittäiset äänestykset, äänestykset 58 Vils puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 60. Todorov Panajotan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Uh, Ettekö unohtanut 59 äänestyttää? Valitettavasti se raukeaa, kun 58 hyväksyttiin. Ai sekin hyväksyttiin, anteeksi. No niin, sitten monet tarkistukset tässä raukeavat. Siirrymme artiklaan 2.4, tarkistus 10 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemänkymmentä viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta. Identtisenä 80 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 82 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 81 puolesta. Vastaan tarkistetaan. 81. Zwei S&D zu viel. Kaksi SD-ryhmästä liikaa. Vielä yksi. Vieläkin yksi liikaa. Näin. 33, 23. Selkeä tulos. 84 puolesta 84. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 83. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 85. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 86 on vedetty pois. 87 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 88 on vedetty pois 12 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty.

ja 97 identtisenä puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 98, 99 identtiset ja 100 myös puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 101 ja 102 identtisenä puolesta. Vastaan tyhjä myös ylättyä. 103 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sata kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 Sirpa Pietikäinen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. 118. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 27. Ja. Es geht weiter, Artikel 6, Paragraph 1, 125, Panayotov. Wer ist dafür? Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja sitten Loikkaamme eteenpäin. 71A Schnellhardt. Tarkistus 140 puolesta. 140 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kahdeksan kaksi A Vils Sabine 165 puolesta. 165 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 167 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 20 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 170 Chris Davis puolesta. Vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 171 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. 172 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 187 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. S- 189 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 192 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan. 192. ein D ein E. Yksi SD ja SR liikaa. Vielä SRstä. Näin. Hyväksytty. 31.27. 193 puolesta. vastaan tyhjä tarkistetaan. 193. Bendet Äänestys päättyy. Niukasti hyväksytty. 194 puolesta. vastaan Tyhjä. Tarkistetaan. 194. Äänestys päättyy. Hylätty. 202 puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. kaksista yksi kaksista yksi puolesta. Kyllä kakis. Vastaan tyhjä, hylätty. 204. Chris Davis puolesta. Vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 205. Lepage. Puolesta. Vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 211 ja 207 David Delange puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 211 ja 207. Yksi EPPstä liikaa. Äänestys päättyy. 35-25 hyväksytty. 210 Weisgerber Kramer puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 28 puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksisataa. Kaksisataakahdeksantoista Krostetsunin puolesta vastaan ja hyväksytty. 219 Gelling puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 220 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 222, 242 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 223 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 29 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksyttyä. 30 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksyttyä. 224 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 230 ja 240. Identtiset tarkistukset äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 231. Snellhardt puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 235 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Identtiset 236, 37, 38 ja 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 241 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylättyä. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sekin hyväksytty. Onko sarja? Kaikki Davisin tarkistukset hyväksyttiin. Jatketaan 250 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 249 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 251 puolesta. Vastaan. tyhjä Myös hyväksytty. Sitten liitteet. 253 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 254 Fjellneriltä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty myös. 38 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 256 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 257 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 258 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjä myös hyväksytty. Siinäkin koko sarja. mutta ei Kreikasta mitään reaktiota tässä. Sitten 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 263 ja 41 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten 263 B-osa, toinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 263 C-osa puolesta vastaan hyväksytty. 41 B-osa puolesta. Ja se raukeaa. Sitten Mutta seitsemän tarkistus 42 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan tyhjä myös hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 50, kyllä, puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vielä 57 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä kävi nopeasti hyvä, niin äänestetään Mietintö luonnoskokonaisuutena. Koneäänestys, äänestys alkaa. Ein S&D zu viel. Yksi S&D-ryhmästä liikaa. Hyvä näin. Äänestys päättyy. 54 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Ja sitten toisena lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta yksi vastaan kolme tyhjää. Sydämelliset onnittelut esittelijälle Karl Heinz Florentsille. Alle shadows, Varjoesittelijöille myös, jotka ovat tehneet yhteistyötä ja sihteeristölle, joka on valmistellut tässä erittäin hyvin. Sitten seuraava esityslistan kohta – emme ole vielä valmiita. Deepwater Horizon, öljyn poraslautan öljyvuoto Meksikonlahdella. Deep Water that Deepwater Horizon, öljynporauslautan öljyvuoto Meksikon lahdella. Kaikki sähkö- ja elektroniikka, laite, romu, ihmiset, jotka haluavat keskusteluäänestystä jatkaa, voisivat jatkaa sitä salin ulkopuolella. Okay. Yes, yes. Wonderful. PPE, are you clear? So, dann würde ich Richard... No niin, antaisin Richard Seberille puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella vielä esittelijöitä näistä selkeistä äänestystuloksista. Mutta meillä on nyt kiireellinen ympäristöongelma. Ei nyt ihan Euroopan rannoilla, mutta kuitenkin hyvin merkittävä. Se vaikuttaa kaikkeen meriympäristöön, meidän elämän yleensäkin ja mehän tiedämme jo, olemme nähneet erilaisia kuvia päivittäin Meksikon lahdelta. Ja meidän pitää nyt perinpohjaisesti käydä keskustelua tästä aiheesta, öljykatastrofeista. Esimerkiksi tässä nyt 11 mm, ihmistä sai surmansa tämän räjähdyksen yhteydessä. Ja meidän pitää miettiä näitä öljykysymyksiä ja erilaisia polttovaineita. Ja tietysti meidän täytyy vähän miettiä näitä oikeudellisia puitteita ja turvallisuuskysymyksiä. Niitä tulee edistää esimerkiksi lainsäädännön avulla. Ja tietääkseni se, mitä nyt olen nähnyt mediasta, Yhdysvalloissa nämä säännöt ovat vähemmän tiukkoja kuin Euroopassa, mutta olisi nyt mielenkiintoista kuulla komission puolelta, miten tilannetta on arvioitu ja miten Euroopassa asioita voitaisiin parantaa. Sitten rahasto, joka voidaan luoda näitä kuluja varten. BP on lupautunut sitoutumaan tällaiseen rahastoon, mutta meillä pitäisi olla kunnon lainsäädäntöä, jotta emme joudu enää luottamaan hyvään tahtoon ja jotta näiden luonnonkatastrofien uhrit saavat korvauksia. ympäristövahingot ovat tietysti hyvin raskaita, ja tässä on kyse myöskin taloudellisista vahingoista, mutta se nyt on hyvin pieni osa tätä kokonaisuutta. Sitten täytyy myöskin miettiä, että jos tämä öljy leviää kauemmaksi, ja teoreettisesti tämä vaikuttaisi myöskin esimerkiksi golfviran kautta Eurooppaan, se on yksi asia, josta meidän tulisi nyt keskustella täällä. Tässä valiokunnassa meidän pitää luoda kanta ja mahdollisesti luoda tästä myöskin päätöslauselma seuraavaan täysistuntoon, koska tämä aihe on niin tärkeä. Ja esimerkiksi energian alaan liittyy tähän kysymykseen ja mielestäni meidän pitää nyt perinpohjaisesti käydä keskustelua tästä aiheesta. Kiitos. Siba. Kiitos Richard Seba. Useita kysymyksiä komission suuntaan ehdottaisin, että Jan Panik energiapääosastolta ehkä jo vastaisi muutamaan kysymykseen. Olkaa hyvä, herra Panik. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon. Kiitoksia puheenjohtaja ja iltapäivää kaikille. Aivan ensiksi haluaisin kiittää ympäristövaliokuntaa siitä, että tämä asia otettiin esityslistalle joustavasti. Haluaisin muistuttaa komission jäsenen vierailusta Strasbourgissa. Hän kävi siellä noin äh, kuukausi sitten. Hän kertoi siitä, mihin komissio on ryhtynyt tämän äh, Meksikonlahden onnettomuuden jälkeen. Ja siinä yhteydessä hän pyysi parlamentilta läheistä yhteistyötä komission kanssa jatkossa. Niinpä tämä aloite on erittäin arvokas. Me arvostamme kovasti tätä mahdollisuutta näkemysten vaihtoon ja toivomme, että vuoropuhelu jatkoo jatkuu, jotta päästään käytännön päätelmiin. Ei nyt enää tarvitse muistuttaa, mutta e, sanon vielä, että e, me tunnemme suurta myötätuntoa e, uhrien maisiin, tietenkin ammatillisesti, mutta myös henkilökohtaisella tasolla nämä vaikutukset, joita onnettomuudesta on koskettavat meitä syvästi. Lähestyisin tätä aihetta niin, että puhun niistä toimista, joihin komissio on ryhtynyt tähän mennessä sekä sisäisesti komission eri osastoissa, mutta myös suhteessa muihin, eli ulkopuolisiin muihin Euroopan toimielimiin ja myös muihin EUn sidosryhmiin. Ennen kuin käyn läpi näitä toimenpiteistä, pari kommenttia Meksikonlahden tilanteesta. Aivan ensiksikin me tiedämme, että tämä katastrofi jatkuu edelleen. Tutkimukset, joita Yhdysvallat on aloittanut, niitä jatketaan edelleen. Viimeisintä syytä ei ole vielä selvitetty tähän onnettomuuteen. Ja tämäkin pitäisi pitää mielessä, kun me mietimme, mikä olisi kaikista sopivin toimenpide tämän tyyppiseen onnettomuuteen meidän pitää miettiä myös sitä, miten toimitaan Meksikonlahdella verrattuna Eurooppaan, niin kuin jo mainittu lehdistössä. Ja myös tämä toimiala on antanut tietoa siitä, että syvyys, jossa toimitaan lähellä Eurooppaa, on todellakin aika vähän verrattuna siihen, missä toimittiin Deepwater Horizonin yhteydessä sen tiedon mukaan, jonka olemme saaneet toimialalta. Tässä olemme yhteydessä myös kansallisiin viranomaisiin ja Yhdysvaltoihinkin Euroopassa ja Euroopan ympärillä. Toimialalla toimitaan eh, Pohjanmerellä keskimäärin 90 metrissä noin 700 metriä syvimmillään eh, mutta siitä huolimatta me olemme saaneet tältä toimialalta eh, hyvin avoimesti tietoa toiminnan eh, olosuhteet, poraus, eh, porauslautoilla on äh, saman äh, tyyppisiä kuin Meksikonlahdella. Siellä mennään aina vain syvemmälle. Äh, silloin mennään aina vain korkeampiin lämpötiloihin ja paineisiin. Mutta tärkeää on se, että syvyys on sellainen, että ihmiset eivät sinne mm, muuten pääse näillä meidän alueillamme ja tällä tavoin nämä pitää hoitaa nämä asiat hyvin kriittisesti verrattuna siihen, mitä me näemme koko ajan TV-ssä, koska eh, tuonne eh, syvyyteen pääsevät vain hyvin rajallisesti eh, tietyt välineet, koska siellä on nämä painevaatimukset ja vastaavat. Kun pidetään nämä olosuhteet mielessä, me olemme aloittaneet hyvin varhaiset toimenpiteet sen jälkeen, kun selvisi, miten vakava onnettomuus oli. Me aloitimme sisäiset toimet ja myös puutumme lainsäädäntöön. Nyt mainittiin jo avauspuheenvuorossa, että on erilaista Euroopan lainsäädäntöä, joka liittyy öljynporaukseen. Tätä täydetään kansallisella lainsäädännöllä ja lainsäädäntö liittyy tekniseen turvallisuuteen, operatiiviseen turvallisuuteen, samoin kuin henkilöstön työturvallisuuteen ja ympäristöturvallisuuteen niin, että ehkäistään vuodot ja tästä aina vastuukysymyksiin siinä tapauksessa, että sattuu jotakin näin kriittistä, kuka on vastuussa jatkotoimista ja puhdistuksesta. Me haluamme varmistua siitä, että EU-tasolla on riittävän kattava lainsäädäntö, joten me eh, käymme läpi sisäisesti eri osastojen kesken eh, niin, että käydään läpi eri aihealueittain eh, mitä meillä on käytössämme. Me olemme perustamassa osastojen välistä ryhmää ja näin me voimme jakaa tätä tehtävää, jakaa tietoa ja koordinoidusti toimia myös lainsäädännöllisesti. Ja tässä täytyy muistaa, kuten sanoi, tutkimukset jatkuvat edelleen, joten ehkä me, meille selviää myös, miten, millaisia tarpeita on lainsäädännössä ja minkälaisiin toimenpiteisiin pitää lyhtyä. Ja tämän rinnalla me olemme tarkastelleet myös niitä vastemekanismeja, joita meillä on EU-tasolla ja myös lainsäädännöllisesti nämä ovat ainoastaan täydentäviä suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. Myös EU-tasolla meillä on sellaisia välineitä, joita voidaan käyttää, jotta saadaan lisäarvoa Eurooppa-tasolla toimenpiteisiin kyseisissä jäsenvaltioissa. Meillä on myös erityisvirasto, joka on Euroopan meriturvallisuusvirasto, EMSA. Siellä, täällä on myös kyseisestä pääosastosta väkeä paikalla ja e, siellä on räätälöityjä välineitä, joita voidaan käyttää silloin, kun torjutaan öljyvuotoja ja täydennetään niitä lähteitä, joita jäsenvaltiot käyttäisivät tähän. Meillä on myös ekopääosastosta e, väkeä täällä paikalla ja voimme näin vaihtaa tehokkaasti tietoa ja optimoida toimiamme EU-tasolla niin, että täydennämme sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät. Tätä teemme siis sitä, sisäisesti. Meillä on myös ulkoisia toimia ja kyllä me yritämme tarkastella lainsäädäntöä katsoa, että onko kaikki tarpeellinen kunnossa. Me olemme tietoisia kyllä siitä, että mitään sääntelyjärjestelmää ei ole, joka antaisi meille sataprosenttisen varmuuden asiassa. Sääntelyjärjestelmä on ainoastaan eh, niin hyvä kuin tämä pohja, jolle se perustuu. Kaikki ne toimialan edustajat ovat siinä mukana. Yritämme keskustella myös toimialan edustajien kanssa aivan niin vakavasti kuin pystymme rauhanolosuhteissa. Ja komissio on puhunut jo asiasta täysistunnossa olemme tavanneet myös toimialan edustajia 11. toukokuuta. Siellä eh, heräsi kysymyksiä, joita annettiin eh, mukana myös näille eh, toimialan edustajille. Ja yritetään saada aikaan varmuutta siitä, että todellakin tällä toimialalla tehdään kaikki tarvittavaa, jotta voidaan minimoida riskit, jotka joista voitaisiin kärsiä Euroopassa. Komissio tapaa toimialan edustajien kanssa 14 heinäkuuta ja silloin käydään läpi toimialan edustajien antamia vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Meidän piti tavata kolme kuukauden kuluttua, mutta koska kyseessä on hyvin tärkeä tilanne, niin olemme lyhentäneet määräaikaa, joten kokous pidetään jo kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä ja silloin saamme näkemyksen toimialalta siitä, miten he ovat sitoutuneet turvallisuuteen. Me puhumme myös kansallisten tahojen kanssa tämän viikon perjantaina ensimmäistä kertaa ja sen jälkeen muutaman viikon päästä sääntelyviranomaisten edustajien kanssa. Silloin komissio keskustelee sääntelyviranomaisten kanssa ja eh, puhutaan niistä eh, parannuksista, joita tarvitaan eh, niin, että nämä sääntelyviranomaiset voisivat parantaa turvallisuuden tilaa ja sitä, että vaatimukset täytetään. Ja vielä lopuksi me olemme valtavirtaistamassa nyt näitä kysymyksiä kaikkien sidosryhmien kesken ja öljynporauslauttojen turvallisuuskysymykset eivät tietenkään aikaisemmin olleet näin tärkeitä ensimmäisenä esityslistalla muualta tuli näitä ongelmia lähinnä öljytankkereista ja niiden liikennöimisestä, mutta se, että keskitytään öljynporauslautakysymyksiin, se on aivan uusi asia. Ja me yritämme saada sen esityslistalle sekä Euroopassa eh, ja myös niin sanotussa Berliinin foorumissa. Se on eh, sidosryhmien kanssa käytävää keskustelua, jota operoi eh, DG Energia. Siellä on eri teollisuuden alueen edustajia yritämme puuttua siellä nimenomaan tähän yliporauslautaturvallisuuteen. Ja keskustelemme myös kolmansien osapuolten kanssa, varsinkin äh, Yhdysvaltain, Kanadan ja Venäjän kanssa, samoin kuin äh, monenväliset keskustelut OPEC-maiden kanssa. Meillä on äh, ensi maanantaina OPECin kanssa ministerikokous ja tämä on aivan ensimmäisiä esityslistakohtia kohtia siellä kokouksessa. On myös Persianlahden maiden kokous ja näissä kokouksissa keskustelemme G20-maiden kanssa, keskustelemme myös näistä aiheista. Tämä siis lyhyenä yhteenvetona siitä, mitä me teemme lainsäädäntötoimenpiteinä haluamme varmistua siitä, että lainsäädäntö on parhaalla tolalla. Ja ehkä haluaisitte kysyä siitä, onko mitään välittömiä lainsäädäntöaloitteita tulossa komissiosta. Niin kuin sanoin, ennen kuin tämän onnettomuuden lopulliset syyt ovat selvillä, on vaikea päättää mistään säätelytoimista, joita tarvitaan uusia standardeja tai vastaavia. Mutta eh, nyt jos me olemme sitä mieltä, että lainsäädäntö ei ole täysin selvää tai tarvitaan tarkistuksia, jotta se pätisi myös näihin öljynporoslautta tilanteisiin, niin ryhdymme toimeen, jos tällaista ilmenee. Kiitos. Dziękuję bardzo panu, przedstawiciel, panu Pankowi, przedstawicielowi mm, komisji. Kiitoksia. Ja sitten siis Panek energian pääosastosta komissiosta. Ja sitten Kriton Arsenes on ensimmäinen puhuja tässä keskustelussa, ja sitten Lepage. Uh, so it seems that there is no end to this disaster. Vaikuttaa siltä, että tämä katastrofi ei koskaan pääty. Ja tämä lauttahan oli rakennettu vuonna 2001, eli ihan hiljattain. Siinä on uutta teknologiaa. En nyt näe kuinka monta öljy lauttaa on EUn vesillä. En tiedä, onko komissiolla tällaisia lukuja. Ilmeisesti 400. Ja ympäri maailmaa vuodesta 2001 vuoteen 2007 oli 1443 onnettomuutta, jotka, joissa kuoli 41 ihmistä ja 350 öljyvuotoa. Suuri onnettomuus oli myöskin EU:ssa vuonna 1988 Skotlannissa ja siellä 167 ihmistä sai surmansa. Seber totesi, että Yhdysvalloissa on vähemmän sääntelyä kuin meillä, mutta vuodesta 1981 Yhdysvalloissa on kielletty öljynporaus 85 prosentissa aluevesiä. Eli haluaisin kysyä komissiolta, ja keskustella kollegoiden kanssa, mitä mieltä komissio on siitä, että EU kieltäisi tällaisen öljyn poraamisen, koska me emme voi ryhtyä toimiin ennen kuin me tiedämme, mistä onnettomuus oikeastaan johtui. Yli tuhat onnettomuutta on sattunut seitsemän vuoden aikana, eli niitä tapahtuu vuosittain useita. Me nyt tiedämme, että ongelmia on öljynporauksen kanssa ja meidän täytyy ryhtyä toimiin ja meidän täytyy myöskin keskustella koska, tästä kielosta, koska nämä katastrofin vaikutukset ovat huimat. Pani Corinne Lepage. Merci. Kiitoksia sitten Corinne Lepage. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä on aihe, joka on erittäin tärkeä. Olen tyytyväinen siihen, että DG Energian näinjohtaja tuli tänne antamaan selvitystä. Minun mielestäni olisi tärkeää, että ympäristöpääosasto ja meripääosasto olisivat mukana tässä asiassa, koska kyse ei ole tietenkään pelkästään öljynporauslautoista, vaan siitä, millaisia seurauksia tällä on ympäristölle ja talouden eh, toimille. Tässä on oikeastaan kolme eh, eri tasoa tässä kysymyksessä. Ensinnäkin eh, lupamenettely ja eh, lainsäädäntö. En minä ole oikeastaan niin innokas siinä asiassa, että kun puhutaan, että täällä Euroopan lainsäädäntöä on tällä alalla paljonkin sovellettuna, koska Erika-pakettia ei sovelleta Erika ei tässä asiassa auta. Seveso 2 ei auta myöskään. Direktiivi, joka liittyy ympäristövastuisiin, se ei ole lainkaan varma. Niinpä minusta vaikuttaa siltä, että eh, me eh, näemme eh, suunnilleen, mitä on tapahtunut. Ei tässä nyt liikaa eh, tarvitse syyttää BPtä, mutta nähdään, mitä on, tapahtunut, mitä on tapahtunut. Ja olisi tärkeää eh, olla hiukan enemmän edellä kuin myöhässä. Me yleensä eh, opimme menneisyydestä, mutta emme mieti riittävästi tulevaisuutta. En usko, että eh, meillä on sellaista yhteisön lainsäädäntöä, joka olisi sovellettavissa tälle alalle, joten lupamenettelyissä meidän pitäisi miettiä tätä kysymystä, koska olennaista on kansallinen lainsäädäntö eh, Norjan, Englannin, lainsäädäntö on nimenomaan olennaista, koska siellä nämä luvat tulevat, kysymykseen. Ja toinen kysymys on sitten nämä vastuukysymykset. Se on erittäin tärkeä alue. Sitä käsitellään Yhdysvalloissa ja Euroopassa eri tavoin tätä vastuukysymystä. Ja se tietenkin säätelee sitä, miten talous käyttäytyy. Jos on merkittävä vastuuriski, Tässähän puhutaan myös siitä, miten nämä laivat saastuttavat meriä. Jos on merkittävä taloudellinen riski, niin silloin ryhdytään toimenpiteisiin. Jos se taloudellinen riski ei ole merkittävä, niin silloin turvatoimenpiteet eivät ole niin merkittäviä. Tämä on aivan yksinkertaista. Niinpä miksipä ei tätä voisi miettiä, mutta siinä pitää olla ehtona se, että tässä ei säästetä vastuusta niitä tahoja, jotka ovat olleet syypäitä, koska muussa tapauksessa tällainen käyttäytyminen jatkuu, aivan kuten BP on käyttänyt Meksikon lahdella. Ja minun mielestäni tämä tilanne kääntyisi täysin itseään vastaan. Ja sitten valvonta on kolmas ulottuvuus on oikein hyvä, että sääntelyä on paperilla. Täällä sanottiin, että Yhdysvaltain sääntely oli hyvin tiukaa. Minä en ole aivan vakuuttunut tästä. Vaikuttaa siltä, että Obama oli sitä mieltä, että oli tarkoitus tiukentaa tätä lainsäädäntöä ja silloin hän sanoi, että me hoidamme asian oikein hyvin, ei tarvita sääntelyä lisää. Ja sitten kun asioita tapahtuu konkreettisesti, niin eh, totta kai me voimme miettiä tätä asiaa laajemminkin globaalisti. Miten toimimme, jotta, eh, eh, jotta tästä öljy yhteiskunnasta päästään eroon? Tässähän meillä on yksi esimerkki taas, jossa näemme, että resurssit vähenevät, mennään yhä enemmän merelle poraamaan ja sitten täällä on erilaisia seurauksia, esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöt, miten voitaisiin päästä siihen, että päästäisiin eroon öljyyhteiskunnasta. Se, mitä on tapahtunut Meksikon lahdella, osoittaa, että talous seuraukset ovat aivan merkittävät BPlle nyt kustannusarviot ovat noin 19 miljardia dollaria viiva 49 miljardia. Ne ovat valtavia lukuja. Pärjääkö BP tässä tilanteessa? Vaikuttaa siltä, että 20 miljardia on vaikea kerätä, sitten kun puhutaan 50, niin mitä tapahtuu sitten? Miten tämä vaikuttaa öljyalaan yleensä ottaen, ja tässä palataan nyt vastuukysymyksiin, jotka mainitsin jo, e, koska toisaalta öljyala haluaa, että perustetaan sellainen rahasto, joka on olemassa jo e, laivakatastrofeille, laivakatastrofeja varten. Tässä on e, tietyt talousriskit ja sitten tällainen rahasto takaisi eh, uhreille eh, korvaukset tiettyyn kattoon asti. Eh, minä itse olen interryhmässä ja me järjestämme kuulemisen 12.30 tästä aiheesta. Meillä on kunnia ottaa vastaan DG Energian edustaja ja myös kansalaisjärjestöjen edustajia. Siellä tarkastellaan lainsäädännön nykytilaa ja sitä mahdollisuutta, joka meillä on olemassa torjua saastumista Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Bart Stas ja sen jälkeen Michel Rivassin. Eh, eh, Kiitos paljon. Minä olen samaa mieltä täällä Pashin kanssa. Hän on hyvin selkeästi kertonut meidän yhteisistä huolenaiheistamme. Minusta tuntuu, että kriisit voivat olla tällaisia puhdistavia prosesseja. Meksikon lahden katastrofista voidaan oppia paljon. Ensinnäkin voidaan oppia se, että öljyyhtiöt eivät pidä turvallisuutta kaikkein ratkaisevana tekijänä. Öljyyhtiöt haluavat porata yhä syvemmältä ja tekevät päätöksiä, jotka osoittavat, että turvallisuustekijöihin ei niinkään oteta, ei niinkään kiinnitetä huomiota. Viime vuonna ilmeisesti öljyhtiöt käyttivät 39 miljardia dollaria uusien öljyvarantojen etsimiseen ja 20 vain on käytetty turvallisuustekijöiden tutkimiseen. Nämä ovat puhuvia lukuja. Aikooko komissio nyt oppia jotain Yhdysvaltain tapahtumista ja aikooko komissio mahdollisesti tutkia tai tutkituttaa riippumattomasti eurooppalaisilla vesillä toimivien öljynporauslauteen turvallisuutta. Mielestäni olisi tärkeää saada riippumatonta tutkimustietoa, jotta tiedettäisiin, mikä tilanne on. Alustuksessaan komission edustaja sanoi, että eurooppalaista lainsäädäntöä on monenlaista. Olen edustaja Lepäsin kanssa samaa mieltä siitä, että lainsäädäntöä on kyllä, mutta suurin osa syntyi Erika ja Prestige katastrofien jälkeen. Ja tämä liittyy siis öljyn kuljetukseen tankkereihin eikä siis näihin parauslauttoihin sinänsä. Eikö olisi hyödyllistä komission edustajien sitoutua siihen, että Euroopan parlamentille annetaan katsaus kaikesta lainsäädännöstä, joka liittyy öljynporauslauttoihin. Tämä keskustelu on 7. heinäkuuta kello yhdeksältä illalla täysistunnossa. Jos komissio voisi tällaisen yleiskatsauksen meille antaa, jäsenet tietäisivät tarkkaan, mikä lainsäädäntö tässä pätee, mikä ei. Tämä olisi hyvä pohja analyysellemme. Komission edustaja puhui eurooppalaisesta meriturvallisuusvirastosta – ihan totta. Se on tärkeä virasto. Se toimii Lissabonissa, tekee hyvää työtä. Asiantuntemusta löytyy sieltä paljon. Mutta jos katsotaan tämän viraston asetusta, niin asetus, anteeksi, virasto on perustettu juuri öljysäiliöalusten onnettomuuksien jälkeen ja koko öljynporauslauttojen ongelmaa ei tässä ole katettu. Ymmärtääkö komissio nyt sen, että tämän viraston toimivalta on laajennettava niin, että viraston työntekijät voivat käyttää asiantuntemustaan myös siihen, että tutkitaan öljyvuotoja öljynporauslautoilta. Ja sitten kolmantena kysymyksenä Tietääkö komissio, miten toimitaan onnettomuuden sattuessa? Onko siis hätäsuunnitelma olemassa EU:ssa? Jos ei, niin kannattaisi ehkä käyttää sitä asiantuntemusta, jota meriturvallisuusvirastossa on. Ja kuten edustaja Pars sanoi, öljynporauslauttoja on Euroopan vesillä paljon – Tarkoitan maantieteellisesti siis. Ja monia näistä hallinnoi Norja. Mikä on tilanne, kun puhutaan Norjan kanssa tehtävästä yhteistyöstä? Eikö olisi hyvä oppia katastrofista, jota nyt voimme seurata, ja olla yhteydessä Norjan viranomaisiin, jotta voidaan koordinoida kaikkia tarvittavia toimia? öljyvuodon uhrien tukeminen – yllätyksekseni huomasin, että vastaus Prestige ja Erika Säljäalus onnettomuuksiin oli sellainen, että kun lähdettiin perustamaan rahastoa, jolla oli tarkoitus korvata nämä päästön ongelmat, niin jälleen keskityttiin näihin kuljetuskysymyksiin. Ensimmäisessä käsittelyssä – sillä 2001 parlamentissa ja komissio palasi kesäkuussa 2002 uuden version kanssa. Ja sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään. Miksi rahastoa ei ole siis vielä perustettu? Ja voisiko tätä rahastoa käyttää myöskin tämän tyyppisissä tilanteissa? jos laajennettaisiin soveltamisalaa muissa käsittelyissä. Ja sitten toinen seikka Yli 54 prosenttia öljynporauslautoista on yli 15-vuotiaita. Ja keskiverto elinkaari on 17, joten tulevan 20 vuoden aikana on purettava paljon näitä lauttoja. Tätä putkista on todella paljon ja asiantuntemusta ei ole paljon. Ja tässä on vaarana merten saastuminen. Ja kysyisin komissiolta, voiko komissio katsoa tätä purkamiskysymystä? Miten puretaan vanhat öljynporauslautat? Miten tätä asiaa voidaan säädellä? Miten se voidaan järjestää? Miten öljyyhtiöt voidaan velvoittaa osallistumaan taloudellisesti tähän toimintaan, koska näillä yrityksillä on kyllä oma vastuunsa tässä. Kiitos. Dziękuję panu Stas, pani Michel Rivasi. Kiitoksia sitten Michel Rivasi. Oui, euh, je Kiitoksia. Haluaisin kiittää komissiota Täytyy muistaa, että meillä on valtavia ongelmia saada tietoja öljyteollisuudelta itseltään. Avustajani on soittanut kaikkiin yrityksiin ja joka kerran on sanottu, että toimitamme teille vastauksen myöhemmin. No kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Pohjanmerellä Atlantin pohjoisosassa on 27 öljylauttaa ja haluaisin kysyä ensinnäkin, tämä onnettomuus, joka tapahtui Meksinkonlahdella, voiko sellainen sattua täällä? Voivatko nämä öljylautat, voiko siellä tapahtua näitä räjähdyksiä ja voisiko öljyteollisuus olla vastuussa tällaisista tapahtumista? Koska me olimme järkyttyneitä, kun huomasimme, että tällaiseen onnettomuuteen ei ollut varauduttu. Ja samaan aikaan ei ole varauduttu siihen, että tämä paine voi muodostaa metallikristalleja ja nyt kaksi kuukautta myöhemmin on edelleen vuotoa. No sitten sanotaan, että no ei se mitään, koska tässä nyt ollaan yli 100 metrin syvyydessä. Mutta muistuttaisin, että vuonna 1979 oli öljyvuoto ja silloin tarvittiin 10 kuukautta sen pysäyttämiseen, siis vuonna 1979. Ja silloin oltiin 50 metrin syvyydessä. Sitten toinen onnettomuus 2009 Timorin merellä. Siellä öljylautalla oli myöskin öljyvuoto ja silloin oltiin 80 metrin syvyydessä. Ja silloin kesti kolme kuukautta tukkia vuoto. Eli tämä merkitsee, että kun ajatellaan näitä 27 öljylauttaa, ei ole mitään takeita siitä, etteikö tämä voisi tapahtua täälläkin. Eli otette kohtaneet yhteyttä teollisuuteen ja sanotte, että joko teillä on keinoja tukkia nämä vuodot, ja silloin meillä on takeita, tai sitten teillä ei ole niitä, ja sitten meidän täytyy pysäyttää tämä järjestelmä. No sitten valvonta. Kuka valvoo näitä lauttoja? On sanottu, että virasto, joka tavallisesti valvoo kaikkea, joka liittyy laivoihin ja öljylautoihin, ei kuitenkaan valvo näitä öljylauttoja. Eli komission pitää nyt vähän laajentaa tämän viraston valtuuksia, jotta voimme valvoa näitä valvojia. Koska se, jolta lupa tulee, ne ovat jäsenvaltiot. Mutta sitten saattaa olla eturistiriitoja, kuten Barack Obamakin huomasi kun ajatellaan näitä rakenteita, joista tulee luvat, ja sitten nämä öljyyritykset. Eikö tämä virasto voisi olla kansallisten valvojien valvoja? No sitten lopuksi vielä. Irlanti on pyytänyt, että se saisi öljylauttoja 3000 metrin syvyyteen. No kun nähdään, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu, ja nyt vetoaisin kaikkiin tässä valiokunnassa, ettekö katso, että nyt pitäisi vähän lykätä näitä asioita ja katsoa, millaisia ratkaisuja löytyy, mikäli tällaisia onnettomuuksia esiintyy, ennen kuin annetaan mitään lupia Irlannille perustaa ylilautta 3000 metrin syvyyteen, koska 100 metrin syvyydessä tätä ylivuotoa ei ole saatu tukittua, niin kuin nyt on nähty. Kiitos. E, Sitten seuraavaksi Bas Eckhart. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle tästä yhteenvedosta ajatellen näitä direktiivejä joihin, mm, ja toimia, joihin komissio on ryhtynyt. Minä olen kuitenkin täysin tyytyväinen siihen, että nyt jo tiedetään, että on useita direktiivejä, jotka ovat käytössä. Se ei mielestäni ole totta. Meidän pitäisi keskittyä tässä yksinkertaisesti tähän vastuukysymykseen öljyyhtiöiden yhtiöiden osalta, jos jotakin menee pieleen. Me me olemme oppineet 99 erika onnettomuuden jälkeen, että meidän pitää sopeuttaa lainsäädäntöämme. Meidän täytyy saada aikaan vastuu öljytyöille näiden alusten kautta. Nyt on olemassa siis tietty öljyalusten vastuu olemassa, mutta tämä ei päde sitten lauttoihin. Sanoitin, että täytyy katsoa kaikkia näitä syitä mutta jos katsotaan vastuukysymyksiä, niin ei silloin tarvita syytä täytyy katsoa, että sovelletaanko saastuttaja maksaa periaatetta, mutta se ei päde, jos katsotaan nyt ainoa direktiiviä, joka tässä pätee, eli ympäristövastuudirektiivi. Jos katsoo ympäristövastuudirektiiviä, niin sanotaan aivan selvästi, että yhtiöt ovat vastuussa ainoastaan, jos vaikutuksia on vesipuitedirektiivin mukaisesti veteen tai maaperään tai sitten eliölajeihin. Tämä on hyvin tarkasti rajatettu, rajoitettu. Meillä on myös kaivosjätedirektiivi ja siinä on ah, vahinkoa ympäristölle, ihmisille laajalti. Tämä ei päde nyt ympäristö vastuudirektiiviin, jos jotakin tapahtuu öljynporauslautoilla. Tämä on yksinkertainen kysymys komissiolle laajennatteko nykyistä ympäristövastuudirektiiviä niin, että siinä katetaan yleiskysymykset, ihmisten terveyden vaara ja merivedet, vai aikooko komissio antaa öljynporauslaittoja koskevan direktiivin, joka liittyy öljyyhtiöihin? Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Teraz jest moja kolej na zabranie głosu. Kiitoksia. Sitten haluaisin itse käyttää puheenvuoron ja sinun jälkeeni puhuu sitten Peter Liisa. Toukokuussa tänä vuonna esitin päätöslausumaesityksen, jota ei hyväksytty ikävä kyllä puheenjohtajakokouksessa, mutta se johti kuitenkin mielenkiintoiseen keskusteluun Strasbourgissa – Mielestäni meidän tulisi nyt palata tähän kysymykseen mahdollisimman nopeasti ja hyväksyä päätöslausumaesitys aiheesta. Ja samoin kuin Strasbourgissa keskustelukumppanimme on energian pääosaston edustaja. Mutta me halusimme kuitenkin suuremman roolin ympäristöasioista vastaavalle komission jäsenelle. Ei ole pelkästään kyse teollisuudesta ja energiasta, vaan me näemme myöskin tämän keskustelun ympäristöulottuvuuden. Joten energiapääosaston pitäisi nyt jäädä syrjään ja antaa ympäristöasioista vastaavalle komission jäsenelle suurempi rooli. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tällainen asian esityslistalla. Komissio jätti huomiota parlamentin mietinnöt liittyen ympäristövaikutuksiin stream putken rakentamisen osalta. Komissio ei tehnyt parlamentin suositusten suhteen mitään ja en oikein ymmärrä, miksi näin on tapahtunut. Uskon, että monissa tapauksissa syy on se, että teolliset, teollisuuden lobbarit ovat vahvempia kuin ympäristölobbarit. Pelkään pahoin, että silloin kun on voimakasta teollisuuden loppausta, silloin pysymme hiljaa ympäristökysymyksistä. Ja siksi vetoaisin nyt ympäristöasioista vastaavan komission jäsenen ottamaan suuremman roolin. Olemme nähneet 32 tapausta viimeisen vuoden aikana Pohjanmerellä. 32 tapausta, jotka johtivat siihen, että öljyn poraslautta toiminta lakkautettiin. seitsemän öljyn poraslautta vuotta, on todennäköisesti käytössä enää viisi vuotta, ja 23 on ollut jo käytössä liian pitkään. Niiden käyttöaika on keinotekoisesti pidennetty, mutta uskon kuitenkin, että viimeisen 30 vuoden aikana teknologinen kehitys on edistynyt valtavasti, ja meidän on nyt tarkasteltava näitä asioita. Me emme voi hyväksyä sitä, että ostaisimme aikaa ja odottelemme saada selvää sen, mikä aiheutti tämän katastrofin. Tämän yksinkertaista on meri, on öljyvarantoja meren alla ja sitten on putki, joka ohjaa öljyn meren pinnan yläpuolelle ja tarvitaan putki, joka on mahdollisimman turvallinen – ja täytyy myöskin olla valvontamekanismeja käytössä. Jos halutaan säästää rahaa, tämän tyyppisissä toiminnoissa, niin silloin maksaa 20 miljardia kompensaatioina. Mutta sitten kun jotain tällaista tapahtuu köyhemmässä osassa maailmaa, esimerkiksi Afrikassa, jossa kukaan ei saa korvauksia tällaisista onnettomuuksista, Seuraavaksi Liisen ja sen jälkeen McAvey. Ja, vielen Dank, Herr Volz. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Roslav, halusin viitata äsken sanomaasi. Ensinnäkin paljon kiitoksia Richard Seberille siitä, että tämä aihe saatiin esityslistalle. Tämä on tärkeä aihe Euroopan kansalaisille ja meidän pitää jotenkin ajatella näitä vaikutuksia. Tärkein asia jonka Karin Lepage sanoi ja minkä presidentti Obama viime viikolla puheessaan sanoi, oli se, että tässä on meidän lisäargumentti sille, että vähennetään öljyriippuvuutta ja panostetaan uusiutuviin energialähteisiin. Toivon, että tämä on meilläkin aina mielessä, kun keskustellaan tietystä lainsäädännöstä. Vaikka tärkeää onkin se, että uudistuviin energialähteisiin liittyy myöskin riski tai toinenkin, niin ei pitäisi pyrkiä luomaan lainsäädäntöä sellaiseksi, että säännöt ovat uusiutuvien energiavarojen osalta tiukemmat kuin fossiilisten polttoaineiden. Kun biopolttoaineista keskustellaan, joskus syntyy sellainen käsitys, että elämä ideaali maailmassa, jossa energiaa ei oikeastaan tarvita. Ja nyt otetaan käyttöön biopolttoainetta. Jokainen litra biopolttoainetta, vaikka se ei ole aivan unelmaolosuhteissa tuotettua, niin siinä on etuna se, että se korvaa litran öljyä. Ja jos säiliöalus onnettomuus tapahtuu, niin ei synny haittaa, koska tämä on biologisesti hajoava. Ei pitäisi liioitella nyt kaikkia vaikutuksia, joita uusiutuvilla energialähteillä on verrattuna öljyynkin. Tärkeää on pitää tämä yhdessä nyt mielessä. Muutama konkreettinen kysymys komission suuntaan. Komission edustaja viissasi siihen, että Euroopan vesillä porataan pienemmissä syvyyksissä. En ihan ymmärtänyt, ehkä tämä liittyy tulkkaukseen, mutta keskimäärin vain 90 metriä ja sitten 200 asti tai jopa 700-700 metriä on kyllä ihan merkittävä syvyys jo, jossa ei ole ihan helppo tukkia, jos vuotoja syntyy ja kistanalaistakin keskustelua käydään tällä hetkellä – BPn porauksista Shetlandin saarten ulkopuolella. Ainakin 400 metristä on siellä kyse. Mielelläni kuulisin komissiolta lisää. Onko tämä jo merkittävä riski? Voidaanko tätä verrata Meksikonlahden tilanteeseen? Vai onko tässä toisenlaiset mahdollisuudet estää tällaiset katastrofit? Toiseksi, vielä selvyys siitä, miten paljon öljynporauslautoja Euroopan vesillä on si mainitsi 27. Saksan viranomaisilta sain 450 lukuna. Komissiolla varmasti on oikea luku. Se voitaisiin nyt varmasti mainita. Norjan hallitus on keskeyttänyt syvämeren poraukset, mutta mistä syvyydestä tässä on kyse, missä saa porata, missä ei ja mitä tämä vaikuttaa, jos se on 1500 metriä, niin miten syvällä sitten saa porata ja mitä me teemme tälle asialle? Euroopan komission vastaukset olisivat tässä tervetulleita. Ja Bas Aiskorten esiin ottama kysymys, ympäristö, vastuukysymykset. Minä no, seurasin tarkkaan tätä keskustelua ympäristövastuusta ympäristövaliokunta. Ei silloin ollut vastuuvaliokunta, mutta jos nyt oikein muistan, niin kansainväliset vedet ja myöskin nämä öljynporauslautat avomerellä, niistä sanottiin, että nämä asiat pitää hoitaa kansainvälisissä sopimuksissa. Mutta muillakin aloilla on niin, että jos odotetaan kansainvälisiä sopimuksia odottaessa vaikka parikymmentä vuotta. Tämä olisi nyt konkreettinen kysymys. Miten pitkälti kansainvälinen yhteisö on edennyt tässä yhteydessä? Minä en ympäristövastuukysymyksistä ole kuullut kansainvälisistä sopimuksista säiliöalusten osalta enkä ylinporauslauttojen osalta. Ja jos tämä nyt ei ole kysymys, jossa komissio melko nopeasti kuitenkin voisi Eikö tämä olisi sellainen kysymys, jossa eurooppalaista lainsäädäntöä voitaisiin melko pian lähteä ajamaan? Kiitos. Eh, Kiitoksia Linda McEvan ja sitten Antonescu. Thank you, Chair. Thank you to you, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että tämä asia otettiin esiin eh, muutama viikko sitten. Jo silloin sanoin, että ei aika ollut oikea tai hetki mutta se, että meillä on päätöslauselma ilman, että on tietoa ja faktoja, se on hiukan liian aikaista. Mennään liian aikaisin mukaan, koska halutaan lehdistötiedotteita, mutta pitää tutkia asiaa. Minä kyllä tuen sitä, että se on valiokunnassa nyt. Peter Liise on oikeassa. Minulla on täällä niin paljon lukuja itselläni. Paljonko on Pohjanmerellä öljy, öljynporausta? ei aivan selvää, mikä on syvyys EU-ssa, onko kyseessä lainsäädäntö vai eh, kansallinen lainsäädäntö, kuka päättää, ilme, onko mitään ohjausta Eurooppa-tasolla. Me tarvitsemme komissiolta eh, asiakirjaan sellainen muistio, missä on perusfaktat, jotta me tiedämme, paljonko näitä öljynporauslauttoja on, miten vanhoja ne ovat, ovatko ne lähellä rannikkoa vai kaukana. Nämä peruskysymykset, meidän pitää pystyä ne ymmärtämään. Ja varmasti tämä tieto on saatavilla, mutta se on vaikea löytää yhdestä paikasta. Ja mielestäni tarvitsemme myös perustietoa siitä, että kuka on vastuussa mistäkin. Yhdysvalloissa ymmärtääkseni siellä on liittovaltio päätös öljynporauksesta ja se eh, riippuu siitä, miten kaukana ollaan rannikosta. Ja katson tässä eh, ennen öljyvuotoa eh, tehdyistä muistiinpanoista Yhdysvalloissa sanottiin, että kolme mailia rannikolta on mm, siinä menee raja, onko kyseessä liittovaltio vai osavaltiopäätös. Ja ja sitten jos kyse on ilmastonmuutoksesta, silloin liitovaltiolle annetaan enemmän valtuuksia. Mutta meidän täytyy ymmärtää tilanne tarkalleen Euroopassa, missä mennään kansallisen ja EU-lainsäädännön suhteen. Me keskustelemme täysistunnossa heinäkuussa asiasta. Se taisi olla mm, yhdeksältä illalla keskiviikkoiltana. E, Me tarvitsemme paremman ajan tällaiselle keskustelulle. Kello yhdeksältä e, keskiviikkoiltana ne ei ole paras mahdollinen aika. Ennen tätä olisi kuitenkin hyvä, että komissio laatii muistion näistä perusfaktoista ja olisi erittäin hyvä, jos me saisimme näitä faktoja tietää ajoissa, jotta mekin olisimme tietoisia näistä. Haluaisin vastauksia. Me kuulemme eri syvyysluvuista, ovatko nämä käytäntöjä vai onko kyseessä lainsäädäntöä, onko, onko joissakin maissa, onko siellä mahdollisuus porata syvemmälle kuin muissa. Entäs tämä Irlannin päätös, mikä on siihen aikataulu? Ja onko EU siinä mukana? Ja jos me vielä voisimme sopia siitä, että koordinaattoreiden pitäisi varmasti puhua tästä. Me tarvitsemme siis tarkalleen tietoa siitä, mitä tapahtui Yhdysvalloissa, joita voimme vetää johtopäätökset, mutta meidän täytyy saada nämä faktat nyt kasaan nyt koska vaikutukset ovat valtavat, jos tällaista tapahtuu. Ja meidän täytyy katsoa sitä, että kuka maksaa. Jos syytetään yhtiötä, niin niinhän se menee. Ja jos sitten mennään konkurssiin, niin sitten jäsen, jäsenvaltioiden veronmaksajien pitää maksaa. Meidän tarvitsee katsoa tätä pitkällä aikavälillä, ei ainoastaan ajatellen tätä yhtä täysistuntokeskustelua. Ehkä voisitte kertoa meille siitä, milloin komissio saa kaikki nämä faktat kasaan ja te voitte päättää, mitä teette tämän suhteen. Onko mm, ennen vuoden loppua syyskuu, lokakuu ja milloin teillä on kaikki faktat, joiden perusteella voidaan päätös tehdä? Kiitos. Dziękuję. Mm, Kiitoksia. Ja sitten Antonescu ja hänen jälkeensä Raud Vinle Morkunaita. Uh, mă bucur că avem acest schimb de opinii și mulțumesc uh, domnului uh, Zeber. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Seberiä siitä, että hän on mahdollistanut tämän. Haluaisin liittyä siihen, mitä kollegani Sonic ja Zeber sanoivat, eli olisi hyvä saada tästä parlamentin päätöslausuma, koska kyseessä on hyvin vakava asia. Öljyvuoto alkoi huhtikuussa ja se on varmaan suurin ympäristökatastrofi tähän mennessä. Ja Zeberin tavoin haluaisin todeta, että tämä saattaa muuttaa vähän ajattelua Yhdysvalloissa energia- ja ympäristökysymyksissä. Minäkin olen huolestunut näistä riskeistä. Ja mielestäni komission pitäisi tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin arvioida, onko tällä hetkellä tarkistuksia käynnissä ja tulevatko näissä tarkistuksissa todelliset riskit kunnolla esille. Ja miten näitä riskejä voidaan arvioida sataprosenttista turvahan ei ole olemassa. Me tiedämme myöskin, että yrittäjät maksavat suuria summia näistä öljyn porauslautoista, esimerkiksi jopa miljoona euroa päivässä jostain suuresta öljylautasta. Ja sitten biologiset, biologisista tekijöistä riippuen kustannukset ovat erilaisia, ja riskit eivät tietenkään saa olla suurempia kuin mahdolliset voitot, koska siinä tapauksessa olisi jo turvallisuusongelmia. Tässä on kyse BPstä. Se on maailman neljänneksi suurin yritys. Ja siltikin tämä ongelma sillekin hyvin suuri ratkaistavaksi. Täytyy miettiä jonkinlaista lainaa, jolla voitaisiin hoitaa tämä katastrofin kustannuksia. Ja meidän täytyy kaikkien miettiä, mitä tapahtuu, jos pienempi yritys olisi vastuussa tällaisesta ympäristökatastrofista eikä pystyisi vastaamaan seuraamuksista. Ja Seberin tavoin katson myöskin, että meidän täytyy miettiä, millä tavalla Euroopassa voitaisiin luoda jonkinlainen task force tällaisiin katastrofitilanteisiin. Mielestäni komission olisi muistettava myöskin tämä, kun se esittelee meille seuraavia lainsäädäntöehdotuksia. Meillä pitäisi olla myöskin tiukempia ehtoja, kun kyse on tällaisten hankkeiden hyväksymisestä. Ja lisäksi Meidän on otettava huomioon myöskin henkilöstön koulutus. Sitä on parannettava. Ja tietysti ylimpäräysautot ovat erilaisia. Ja henkilöstön koulutus on oltava tietenkin soveltuvaa sille ylimpäräysautolle, jolle hän tekee töitä. Sitten meidän täytyy myöskin muistaa, että ei pidä antaa yrityksille mahdollisuutta kätkeytyä sopimusehtojen taakse, koska silloin kun kyse on tällaisista onnettomuuksista, vastuukysymys on oltava selvempiä. Kiitoksia. Ja sitten Radvine Morkunaite ja viimeinen puhuja listallani on Parel Potts. Ja sitten vielä komissio komitetui už, už šitą galimybę turėti šitas. Kiitoksia. Šitą katastrofą Meksikoon. Niin, tämä keskustelu on erittäin tärkeä. Meksikonlahden katastrofi avasi monien silmät. Ja me olemme puhuneet nyt vahingonkorvausjärjestelmästä jo aikaisemmin, mutta tämän katastrofin jälkeen toivon, että tätä keskustelua jatketaan. Lehdissäkin on kirjoitettu, että tämä katastrofin syyt eivät ole selkeitä. BP yrityksenä joutuu maksamaan korvauksia ja ei ole selvää millainen yhteys on näiden lupien ja ympäristövaikutusten välillä. Niitä on katsottu usein liian puolueellisiksi ja yksipuolisiksi, joten meidän pitäisi ehkä miettiä uudelleen koko tämän prosessin alkua ja myöskin vaikutusten arviointia ympäristön osalta, EUn osalta – Ehkä olisi helpompaa hoitaa tällaisen katastrofin seuraamukset, mutta yksittäisille yrityksille se on erittäin hankalaa. Katsoko komissio, että nimenomaan tällaiset öljyalan yrittäjät pitäisi laittaa vastuuseen mahdollisista vahingoista. Ja sitten kolmannet valtiot, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, esimerkiksi öljynporauslautta, joka on Venäjän omistuksessa Itämerellä. Haluaisin tietää, onko jotain tuloksia kahdenvälisistä keskusteluista EUn ja Venäjän välillä liittyen tähän öljynpöräyslauttaan, koska tästä on tänäänkin puhuttu. Pots. Kiitoksia ja sitten Pavel Pots. Dotaz on velmi stručný ja směřuje blíž. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Tämä liittyy Punaiseen mereen. 160 kilometriä Egyptin rannikolta sijaitsee Jebelin öljy öljynporauslautta. Ja aivan kuten Meksikon lahdella, mutta pienemmässä mittakaavassa siellä on öljyvuoto. Sitä ei raportoida paljoakaan tiedotusvälineissä, koska nyt on Egyptissä matkailukausi ja Egyptin hallitus yrittää eh, hiljentää tästä lehdistöä. Mitä komissio tietää? Kiitoksia. Ja sitten puheenvuoron saa Jan Panek komissiosta. Thank you, Mr. Chairman, and, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille valikunnan jäsenille, jotka ystävällisesti toivat kantojaan julki. Kysymyksiä on niin paljon ja niin monenlaisia, että – vaikka kuinka yrittäisin, niin varmasti vastaukseni eivät tyydytä kaikkia, mutta todella pyrin parhaani mukaan vastaamaan näiden asian, näiden muistinpaneen pohjalta aihekohtaisesti. Mitä lainsäädäntöä käytetään missäkin ja kuka päättää mistä ja niin edelleen. sopimusten mukaan jäsenvaltioiden välioikeus ja Lissabonin sopimukset, sopimus antaa mahdollisuuden päättää siitä, mitä halutaan hyödyntää omalla alueellaan. Eli jäsenvaltio voi päättää, sallitaanko minkälainen etsiminen tai näiden resurssien käyttö kun päätös on tehty, eurooppalainen lainsäädäntö vaatii lisensointia tai mitä tahansa lupia tällaisten resurssien käyttöön sillä tavalla, että kaikki eurooppalaiset toimijat yhteismarkkinoiden hengen mukaisesti saavat yhtäläiset mahdollisuudet. Siitä riippumatta, kuka toimija on, toimijoita sitoo lainsäädäntö, kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntö. On vastattava kaikkiin vaatimuksiin ensin toimiluvan saamiseksi ja sen jälkeen itse toiminnan toteuttamiseen. Tuo lainsäädäntö on kansallista. Kansallinen sääntelyviranomainen toimii jokaisessa jäsenvaltiossa, mutta suurilta osin tietenkin lainsäädäntö on syntynyt käytettävän EU-lainsäädännön pohjalta. Nyt on esitetty kritiikkiä tämän keskustelun aikana sitä, että riittävästi lainsäädäntöä ei ole ja konkreettisia esimerkkejä on pyydetty. Minusta tuntuu, että lainsäädäntö, on olemassa lainsäädäntö, joka kattaa kaikki aspektit tässä toiminnassa, kun yritys lähtee toteuttamaan näitä toimia direktiivien mukaan. On olemassa teknisiä vaatimuksia esimerkiksi, eli direktiivi siitä, minkälaisia vaatimuksia kohdistetaan sellaisiin välineisiin, joita käytetään mahdollisesti haavoittuvilla ympäristöalueilla. Entä mitä käytetään, kun mahdollisesti y- ympäristö, toimintaympäristö on räjähdysaltis ja niin edelleen. Tätä pidemmälle voidaan tietenkin mennä myös ja vaatia lisää. Tämän lisäksi, tai rinnakkain tämän kanssa on jälleen lainsäädäntöä, joka perustuu eurooppalaisiin direktiiveihin, mutta kansallisen lainsäädännön muodossa. Ja tämä koskee näiden toimien osalta työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Mittavaa lainsäädäntöä myös ympäristövaikutuksista ulottuvuuksista. Ehkä minun olisi pitänyt sanoa aluksi, kun jäsenvaltio päättää, mitä resursseja halutaan mahdollisesti ottaa hyötykäyttöön, niin kyse voi olla offshore-toimista. Ja tällaiset päätökset on tehtävä tämän uuden lainsäädännön puitteissa, joka hyväksyttiin meriympäristöstä vuonna 2008, ja se luo tavallaan ajattelupuitteet, jossa jäsenvaltioiden on kehiteltävä strategioita, jotta voidaan tukea ainoastaan kestäviä toimia omilla aluevesillä. Tämä on tavallaan ennaltaehto, joka minun olisi pitänyt aluksi mainita. Anteeksi, että palasin siihen nyt. Ja nyt kelataan näkkiä eteenpäin itse tähän toimintaan tekniset vaatimukset, työntekijöiden, ihmisten turvallisuus ja terveys katetaan lainsäädännöllä, joka on kansallista, mukaan joka perustuu pitkälti EU-direktiivien varaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päävastuu tämän lainsäädännön noudattamisen valvonnasta on yksittäisillä jäsenvaltioilla ja niiden sääntelyviranomaisilla. Joissain jäsenvaltioissa on yksi yksittäinen sääntelytaho. Muissa maissa voi olla kaksi tai kolmekin viranomaista, jossa on kyse terveydestä ja turvallisuudesta, ympäristön turvallisuudesta tai jollain voi olla vain yksi sääntelyviranomainen. Mutta kun kyse on kansallisten viranomaisten vastuusta – ja tämä syntyy luonnollisesti siitä, että jäsenvaltiot voivat käyttää päättää näiden resurssien hyväksikäytöstä, niin meidän pitää olla läheisessä yhteistyössä kansallisten säätelyviranomaisten kanssa ja siksi heidät kutsutaan tähän offshore-turvallisuuskokoukseen, joka järjestetään perjantaina. Näin lähdetään liikkeelle keskusteluissa kansallisten viranomaisten kanssa, että voidaan keskustella näiden viranomaisten kanssa siitä, minkälaisia käytänteitä nyt on jo paikoillaan. Ja ilman, että esitän johtopäätöksiä, niin me olemme nähneet viestiä Yhdysvalloista siitä, että säätelyviranomaisilla ei ehkä ollut aina kaikki paikallaan, joten ihan oikeutettu kysymys on, miten eurooppalaiset sääntelijät ovat tässä e- eri tilanteessa jäsenvaltiossa. Siksi kokoonnumme perjantaina keskustelemaan siitä, miten voidaan edetä ja huolehtia siitä, että kaikki toiminta on huipputasoista, ottaen huomioon Euroopan kansalaiset ja ympäristö. Kuten sanoin, mikään lainsäädäntö ei takaa absoluuttista turvallisuutta. Ja riskien minimoiminen tietenkin tehdään sitä kautta, että noudatetaan lainsäädäntöä mahdollisimman hyvin, valvotaan sitä mahdollisimman hyvin, mutta aina pitää varustautua siihen, että onnettomuuksia voi sattua. Ja jos näin käy, niin eurooppalaisessa lainsäädännössä on määräyksiä sille, miten selvitetään vastuukysymykset. Paljon on puhuttu ympäristövastuudirektiivistä. Minulla on täällä oikeudellinen analyysi kahden sivun mittainen lähes ja siinä selvitetään, miten vastuudirektiivi tässä toimisi ympäristöpääosaston tekstiä tältä pohjalta. Sanoisin, että ympäristövastuu teksti ei tässä olisi paikallaan, eikä direktiivi olisi ainoa, joka tulisi käyttöön, jos vuotoja tapahtuisi. Yhden jätedirektiivi, joka alun perin hyväksyttiin vuonna 2006, sitä uudistettiin vuonna 2008. Se tuli voimaan jo vuonna 2010. Ja tässä selkeästi sanottaisiin, että öljyn omistaja, toimiluvan omaava taho, olisi vastuussa – sitä että öljy päätyy johonkin, mihin sen ei tulisi päätyä. Tärkeää on myös, kun arvioidaan yksittäisiä, yksittäistä lainsäädäntöä, niin on tärkeää katsoa ei ainoastaan lakia, vaan myöskin siihen liittyviä ennakkotapauksia, oikeuskäytäntöä. Ajatellaan yhteisen tuomioistuinten päätöksiä, joiden kautta vahvistettiin, pohdittiin esimerkiksi jätedirektiivin merkitystä tässä yhteydessä. Jotta kuten sanoin, tämä olisi vastaukseni, kun sanotaan, että tätä vastuukysymystä ei ole selvitetty, mutta palattaisin muistiin alkuperäisen puheenvuoron, jonka mukaan nyt tarkkaan arvioidaan voimassa olevaa EUn lainsäädäntöä. Kyse ei ole ainoastaan energiapääosastosta, vaan kaikista yksiköistä, jotka jotenkin ovat sellaisilla aloilla, joilla on yhteisön lainsäädäntö, joka on merkityksellistä tässä yhteydessä. Jos olemme sitä mieltä, että lainsäädäntö ei kata riittävästi öljynporauslauttojen toimintaa, niin me teemme tietenkin sopivia aloitteita. Minulta on pyydetty aikataulua. Meillä ei ole maagista päivämäärää, mihin mennessä pitäisi olla selvyys. Hienoa sinänsä, että on konkreettinen aikataulu. Aikataulu varmasti tarvitaan tavoitteet, jotta voidaan tehdä työtä oikeatahtisesti. Olemme valmiita ryhtymään toimiin, kun tuloksia saadaan. Olemassa olevan lainsäädännön tarkastelu voi antaa meille tuloksia melko nopeasti ympäristölainsäädäntö esimerkiksi on nyt jo uudelleen tarkasteluprosessissa. Tämä ei suoranaisesti liity Meksikonlahden tapahtumiin, mutta nyt jo ollaan tarkastelemassa uudestaan direktiiviä. Komission tarkoitus katsoa uudestaan täytäntöönpanoa ja tämä työ saataneen päätöksiin parin kuukauden sisällä ja sitten saadaan tietenkin mahdollisuus edelleen tarkastella direktiiviä öljynporauslauttojen turvallisuuden osalta. Muu lainsäädännön uudelleen tarkastelu saattaa viedä muutamia viikkoja tai kuukausia. Kun minä puhuin siitä, että ei pitäisi kiirehtien esittää uutta lainsäädäntöä, niin tämä viittasi uuteen mahdolliseen lainsäädäntöön, joka liittyisi teknisiin vaatimuksiin. Joskus lehdistöstä nähdään, että viitataan johonkin laitteeseen, välineeseen, jota tarvitaan tai ei tarvita jollain alueella. Pitäisikö tämän olla välttämätöntä myös EU-ssa? Tällaisia päätöksiä ei pitäisi tehdä ennen kuin tiedetään, että tässä on nyt joku väline puuttuu tai joku tekninen syy on olemassa. Muuten uskon, että etenemme mahdollisimman pian aloitteiden kautta luvuista. Kyllä meillä on lukuja siitä, miten paljon öljynporauslauttoja on. 1163 öljyn ja kaasun osalta. Eurooppaisten maiden myös Norjan osalta Pohjanmerellä. Lisäksi 148 paikka. Ehkä olisi nyt väärin lähteä keskustelemaan yhdestä luvusta, tärkeästä luvusta. Tämä liittyy kaikki siihen, miten suurista rakenteista on kyse. Onko kyse liikkuvista porauslautoista vai kiinteistä tuotantolaitoksista? Kaikenlaisia rakenteita on olemassa. Vesillämme ei ainoastaan yhdenlaista välineistöä, eli tilastotietoja löytyy joka lähtöön. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö tilastotieto ole tarpeen. Totta kai me keräämme tietoja, mutta meidän ei pitäisi ohjata keskustelua ainoastaan siihen, onko meillä yksi luku, koska sellaista ei ole syvyyksistä. Ehkä puhuin vähän nopeasti tai en esittänyt kantani kovin selkeästi, joten toistaisin tuon. Olemassa olevan tiedon pohjalta, mitä meillä on alalta ja jäsenvaltioista, keskimäärin Pohjanmerellä toimitaan 90 metrissä. Noin 200, 200 metriin asti Kaikkein syvin on 700 metrissä, mutta se ei ole tyyppiesimerkki. Suurin osa on usean metrin ja 200 metrin välillä. Keskimääräinen syvyys on 90 metriä, mutta poikkeuksia, yksittäisiä poikkeuksia on paljon syvemmällä. 700 metriä on nyt syvin syvemmälle ei voida mennä sitä varten, että Pohjanmeri ei ole sen syvempi, paitsi jos lähdetään pidemmälle Shetlandin saarten alueelle tai muualle. Siellä syyttä löytyy enemmän. Tämä tällä hetkellä on aivan sääntelijöiden ja tämän alan kiinnostuksen kohteena melko uusi. Uh, a request has been made to um, to, um, to take this up also with Norway. Otettaisiinko tämä aihe esiin Norjan kanssa? Kyllä olemme läheisessä yhteistyössä Norjan kanssa ja sääntelijöiden kokouksissa perjantaina on myöskin Norjan valvontaviranomaisten edustaja läsnä, kuten Färsaarten myös. Siellä Färsaarilla on omat viranomaisensa, jotka ovat vastuussa ainoastaan siitä alueesta. Lisäksi kysyttiin, mikä lainsäädäntö on voimassa missäkin. Ehkä tämä on kysymys, jota tulisi myös selvittää. Eurooppalainen lainsäädäntö sekä kansallinen että EU-lainsäädäntö on voimassa aluevesillä – rannikkoalueilla siis erottelu, joka annettiin ja miten Yhdysvalloissa on valtion vastuu sitten liittovaltion merimailien mukaan. Euroopassa järjestelmä ei ole samanlainen. Aluevedet ovat jäsenvaltioiden vastuualuetta. EU-lainsäädäntö siis, toisin sanoen jäsenvaltioiden talousalue voi olla 200 mailia rannikosta. Jälleen tämä tarkoittaa sitä, että siellä noudatetaan ei ainoastaan kansallista, vaan EU-lainsäädäntöä myös. Näiden talousalueiden ulkopuolella on kyse kansainvälisistä vesistä, jotka eivät ole mitään sellaisia alueita, joissa ei ole lakia, joka pätee. Kansainväliset sopimukset sitovat myös siellä on paljon määräyksiä, jotka liittyvät joko aluekohtaisesti, kuten OSPAR-sopimus Pohjois-Atlantin osalta, tai laajempia kansainvälisiä sopimuksia, mutta kaiken kaikkiaan säätelyä on myös näillä vesillä. kysymys siitä, pitäisikö komission mielestä riippumattomasti tutkia olympialauttojen turvallisuutta. Tietenkin komissio ei mitenkään ole kansallisten sääntelyviranomaisten tai tämän alan käsissä. Me hankimme tietoa myös riippumattomilta tahoilta. Emme ole vielä tilanneet mitään erityistä tutkimusta, joka liittyy turvallisuuteen. Euroopan vesillä, mutta tämä on yksi ihan seuraavista askeleista, että pohditaan sitä, minkälaisia, minkälaista tietoa pitäisi hankkia. Samalla, vaikka me luota siihen, mutta ainoastaan, mutta keräämme tietoa myös tältä alalta ja jäsenvaltioilta – Olin yllättynyt siitä, että sanotaan, että tämän alan edustajat eivät ole antaneet valiokunnan jäsenille tietoa pyydettäessä. Me olemme itse asiassa tehneet kysymysluettelon ja kertoneet, mitä tietoa tarvitsemme tältä alalta. Se on annettu edustajien, yritysten edustajille 11. toukokuuta järjestetyssä kokouksessa – me pyrimme saamaan kaikki merkittävimmät Euroopassa toimivat yritykset mukaan. Myöskin kasun ja öljyn tuottajien järjestö, joka kollektiivisesti on ottanut kysymyksen vastaan ja vastaa kaikkien jäsentensä puolesta. Me pyysimme selkeää kannanottoa siihen, ei me välttämättä lukuja, mutta tietoa siitä, minkälaisia takoita esitetään toimien ja riskinhallinta kysymysten osalta. Tämä ei ollut yksittäinen kokous. 14. heinäkuuta järjestetään toinen kokous ja silloin katsotaan tämän alan vastauksia. Olisi hyvä huolehtia siitä, että tämä ala toimii hyvin avoimesti. Kertoo, mitä se tekee. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että saadaan vakuutteluita ja sitoumuksia – Tämä on tietenkin tämän toimialan tärkeä sitoumus, mutta lisäksi on keskusteltava siitä, mihin toimiin itse asiassa lähdetään tämän katastrofin jälkeen, jotta voidaan vahvistaa toimien turvallisuutta ja avoimuutta myös. Avoimuus tässä on todella tärkeä seikka. Tämä ala varmasti ryhtyy moniin toimiin, mutta julkisesti pitäisi myöskin kertoa sidosryhmille, kansalaisille, missä mennään, jotta ihmiset voivat itse nähdä, mitä tehdään ja esittää myöskin osuvia kysymyksiä. Tämä on yksi tapana läheisessä yhteistyössä tämän alan edustajien kanssa. Samantyyppisesti kansallisten viranomaisten kanssa. Jälleen kerran haluamme tietää, miten tarkkaan. Siellä huolehditaan valvonta, seurantatehtävä. Se on mainittu tärkeänä tehtävänä, johon myös tulee keskittyä. Olemme aivan samaa mieltä. Komission toimia tarvittaisiin niillä aloilla, joilla Euroopan taso voi tuoda lisäarvoa toimiin, jotka toteutuvat nyt jo – jonka kautta voidaan tuoda turvallisuutta tai sääntöjen noudattamista tai avoimuuttakin. Tämä on kaiken kaikkiaan meidän lähestymistapamme nykytilanteessa. Viittaukset toimien kieltämiseen ja myöskin rahaston luominen tai vaihtoehtoinen toimi, pakolliset vakuutukset, nämä ovat kaikki mahdollisia toimia, joihin voidaan ryhtyä. Minusta tuntuu, että emme ole vielä tilanteessa, jossa voimme ottaa kantaa siihen, mikä mielestämme on paras toimi. Tärkeää on nähdä, mitä jäsenvaltiot oppivat tästä katastrofista mihin ala on valmis sitoutumaan. Jos vielä tarvitaan toimia eu tasolla, niin näihin toimiin tulee todella ryhtyä kunnianhimoisesti. Olen varma, että en ole vastannut kaikkeen, mutta pyrin parhaani mukaan käymään läpi kaikki kysymykset. Dziękuję bardzo. Korzystając z faktu, że prowadzę, to chciałem... Kiitoksia. Koska olen nyt puheenjohtaja, haluaisin esittää vielä yhden kysymyksen. Mitä yrityksiä teidän ja ympäristöpääosaston välillä on? The cooperation is very close. the meeting that took place Yhteistyö on hyvin läheistä. Tämä kokous se on poliittisella tasolla sitä ja osastotasolla. 11. toukokuuta pidettiin kokous. Siellä oli kom- komission jäsen Georgieva, samainen energiakomissaari oli mukana. Ja komissaari Potocnik ei ollut tuolloin Brysselissä, mutta hänen kabinettipäällikönsä oli kuitenkin kokouksessa, joten poliittinen johto oli kyllä mukana aivan alusta lähtien. Ja sitten osastotasolla lainsäädäntökatsaus, jota parhaillaan tehdään, sitä kerätään eri osastoista, mutta me olemme ympäristöpääosaston kanssa läheisessä yhteistyössä ja saimme juuri viikolla lisäkommentteja siitä, että tosiaan meillä on hyvin läheistä yhteistyötä ja meillä on tarkoituksena järjestää osastojen välinen ryhmä, jossa olisi mukana kaikki osastot, tietenkin nämä ympäristöpääosastostakin. Ja minä voin nämä välittää kaikki nämä huolenaiheet, että energiapääosasto olisi energia, että ympäristöpääosaston selän takana. Näin ei kuitenkaan ole. Kiitoksia. Tämä kohta on käsitelty ja sitten siirrymme suoraan seuraavan viimeiseen kohtaan. Eli Chris Davisin ja Cohen Lepagin suullinen kysymys 2010 kautta 06 polttoaineen laadusta annetusta direktiivistä. 7a artiklan mukaiset täytäntöönpanotoimet bitumipitoinen hiekka. Meillä on tällä paikalla komission edustaja ympäristö, äh, ilmastopääosasta Philip Owen, osastonjohtaja. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille siitä, että saimme tulla tänään keskustelemaan täytäntöönpanotyöstä, joka liittyy uudistettuun polttoaineen laatudirektiiviin. Kuten tiedätte, yksi direktiivin vaatimuksista on se, että kehitetään metodologia fossiilisia polttoaineita varten kasvihuonepäästöjä ajatellen. Ja tätä työtä on jo tehty jonkin aikaa. Ja on aika selvää, että metodologiaa, metodologiassa on löydettävä tasapaino täsmällisyyden ja hallinnollisen monimutkaisuuden välille. Ja me olemme tehneet jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyötä näiden metodien osalta. Ja viime kesänä aloitimme kuulemismenettelyllä. Se kesti syksyyn asti ja tämän vuoden tammikuussa meillä oli kokous sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja maaliskuussa myöskin keskustelimme jäsenvaltioiden kanssa ennen kuin saamme aikaan johtopäätöksen. Komission tarkoitus on saada nämä metodit hyväksyttyä tämän vuoden loppuun mennessä ja tiedän, että jotkut teistäkin ovat keskustelleet tästä komission jäsenen Hedegaardin kanssa, kun hän kävi Strasbourgissa. Ja sitten puuttuisin yksityiskohtaisiin asioihin. Ensinnäkin viime vuonna me mietimme pitompituista hiekkaa ja raakaöljyä, ja tämä arvo tuli yhdestä viitelähteestä, ja komissio itse ei ole tehnyt omaa arviointiaan pitu, pituisen hiekkaan pohjautuvasta öljystä ja sen arvosta. Me olemme halunneet korostaa tätä uutta polttoainelaatudirektiiviä ja muut arvot, jotka olivat mukana näissä asiakirjoissa, saatiin määriteltyä. Me tiedämme, että on paljon raportteja monilta tahoilta, joissa puhutaan erinäisistä arvoista. Ja me tiedämme näistä ja olemme arvioineet niitä yksityiskohtaisesti. Ja tällä hetkellä me vielä kehittelemme oikeanlaista metodologiaa. Ajatteluprosessi ei vielä ole päätöksessä, joten emme ole tehneet päätöksiä vielä sen suhteen, miltä ehdotus tulee näyttämään. Myöskään tänään en pysty kertomaan lopullisesta lähestymistavasta ja mikä se tulee olemaan bitunpitoisen hiekan tai muiden osalta mutta voin vakuuttaa, että komissio arvioi kaikkia vaihtoehtoja ja tekee tasapainoisen ehdotuksen viime kädessä. Sitten on kysymys, joka liittyy tähän 6 prosentin tavoitteeseen. Ja haluaisimme, että valtaosa siitä tulee siitä, että käytetään enemmän kestäviä biopolttoaineita ja käytettäisiin sähköä uusiutuvista energiaa lähteistä. Jos bitumipohjaisen hiekan polttoaineiden määrä nousisi huomattavasti EU:ssa, emmekä usko, että mitään tällaista raakailua ollaan tuomassa EU:hun. Se merkitsisi, että ehkä pitäisi ryhtyä toimiin biopolttoaineiden tai muiden kasvihuonepäästöjä vähentävien toimien osalta, jotta pääsisimme tähän 6 prosentin tavoitteeseen. Kiitos. E, dziękuję. Kiitoksia. Puhuja ensin Chris Davis, sitten Kriton Arsenis ja kolmas puhuja on sitten Bas Eichhardt. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Chris Davis. So we've been told by the Kiitoksia. Komissio on kertonut, ettei voi antaa meille vastauksia kysymyksiin, eikä asia ole vielä päätöksessä. Tämä ei ole riittävä vastaus, se on tervetullut, koska se osoittaa, että prosessi on vielä avoin, siihen voidaan vaikuttaa, e, sitä on mietitty ja päätöksiä ei vielä olla tehty. Ehkä komission jäsenen kanssa käyty e, kokous oli poliittisesti arvokas. Tietenkin komissio tietää, että kaiken näköisiä olettamuksia on ollut, että Kanada on lobannut tässä, että pudotetaan tätä tavoitetta, joka esitettiin tässä luonnoksessa. Yksi viittaus tässä esiintyi tuohon arvoon, jota esitettiin asia, asiakirjaluonnoksessa. Se tuli aivan erityisestä lähteestä. Noin 12 tutkimusta on tehty. Kanadan hallitus ja Shell ovat tehneet näistä, näitä ja siellä 106 grammaa oli tuo arvo. 107 on komission arvo, 107 grammaa CO2-MJ. Ei siis eh, ole mitään eh, erityistä vastausta tähän asian komissiolta, mutta peruskysymys tässä kai on selvä. Eh, tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä ja, ja jos me saamme öljyä öljyhiekasta ja saamme lisättyä tällä tavoin saantia, niin silloin aivan selvästi nähdään, mitä tapahtuu. Minä toivon, että komissio tarkastelee tätä vielä lisää. Hyvin voimakas poliittinen näkemys on täällä valiokunnassa. E, haluamme, että asiaan kiinnitetään huomiota lainsäädännössä juuri öljyhyökkäkysymyksiin ja Eh, jos tällaisia vaatimuksia ei ole, niin silloin koko lainsäädäntö ehkä hylätään, joten minä olen tyytyväinen, kuten sanoin, siihen, että komission jäsen miettii tätä asiaa vakavasti ja me odotamme kovasti neuvottelujen lopputulemia. Pan Kriton Arsenis. Kiitoksia sitten Arsenis. Kiitos puheenjohtaja. Olisin hyvin pitkälti Chris Davisin kanssa samaa mieltä. Menisin pidemmällekin, koska käsittääkseni komissio on epävarma tiedoista tässä yhteydessä. Sama koskee biopolttoaineita ja siksi hybridilähestymistapa otettiin silloin käyttöön. Ja silloin yritykset voivat osoittaa, että tuotanto liittyy alhaisempaan lukuun. Paljon tietoa saatiin kerättyä tällä tapaa, joten komissiolla on taitotietoa paljon. Ja mietin sitä, että kun ammattokeskustelua käydään komissiossa tästä kysymyksestä, niin onko hybridi lähestymistapa ollut esillä keskusteluissa? Ja samalla, koska nyt pohditaan tätä tekijää bitumipitoisen hiekan osalta, niin onko tähän maankäyttö kysymyksiin kiinnitetty huomiota? Sillä on suuret vaikutukset. Ja bitumipitoisen hiekan hyödyntämistä – on pohdittu Madagaskarin ja muiden alueiden osalta, jotka ovat hyvin tärkeitä biologisen monimuotoisuuden osalta. Kiitos. Van eh, Bas Eikha. Kiitoksia sitten Bas Ja sitten McAven. Eh, Philip Owen for his... Eh, Kiitoksia. Kiittäisin Owenia näistä vastauksista. No, vastauksista, joita ette vielä pysty täysin antamaan, mutta se kuitenkin on vastaus. No yksi asia, jonka mainitsitte, Eli te mietitte sitä, miten löydetään tasapaino tarkkuuden ja hallinnollisen taakan välille. Mutta jos puhutte näin, niin olemme tietysti samaa mieltä, että totta kai haluamme löytää tasapainon. Mutta en nyt ymmärrä tätä argumenttia hallinnollinen taakka. Jos katsotaan näitä tutkimuksia, joita on tehty, niissä selkeästi osoitetaan, mikä tämä päästötaso on. Eli jos meillä olisi yksi oletusarvo, johon voidaan verrata sitten kaikkia esimerkiksi luonnonkaasun, hiilen polttoarvoja. Eli jos tähän lisätään vielä yksi arvo, se nyt ei oikeastaan ole komissiolle mikään hallinnollinen taakka. Ehkä se on hallinnollinen taakka sitten näille fossiilisten polttoaineiden yrityksille, mutta kun muistetaan, mitä tehtiin uusiutuvien direktiivin kanssa, siellä oli hyvin paljon liitteitä, oletusarvoja uusiutuvien teollisuudelle ja muille, se oli paljon arvoja. Ja sitten fossiilisten polttoaineiden teollisuudelle, no varmaan siellä on myöskin helppo tämä ymmärtää, koska biopolttoaine teollisuus on myöskin joutunut tarkastelemaan monia liitteitä. No, öljyllä sanotaan, että ei tiedetä, mitä vitumihekasta voidaan saada, mutta no, sitten täytyy mukauttaa näitä jalostamoita, jos halutaan luoda tällaista öljyä. Eli kyllä siellä tiedetään täsmälleen, kuinka paljon sitä on mahdollista saada. Eli siellä on laskelmat valmiina, kuinka paljon sitä maksetaan. On hyvin helppoa ottaa huomioon myöskin tämä päästötekijä. Eli tämä hallinnollinen taakka ja oikea tasapaino, no tästä olemme kaikki samaa mieltä, mutta en nyt näe millaista hallinnollista taakkaa tästä koituisi öljyyrityksille. Ja sitten täytyy olla valppaana, koska tällä hetkellä bitumihekka on tuotu EUn hyvin vähän, mutta jos katsotaan vaikka Shellin tutkimuksia, 25 prosenttia pohjautuu bitumihiekkaan, eli yksi neljännes. Eli tulevaisuudessa bitumipitoinen hiekka on osa tätä kuviota, ja sitä käytetään autoissa. Eli jos halutaan vähentää kasvihuonepäästöjä, meidän täytyy miettiä bitumipitoisen hiekan arvoa. Tutkimuksia on tehty, se on helppoa ottaa huomioon yrityksissä, joten on hyvä tämä komission tutkimus, mutta kuitenkin odotan, että muutaman viikon kuluttua saamme sitten uuden taulukon, jossa on mukana pituinen hiekka, koska me haluaisimme vähentää näitä päästöjä, ja sehän oli tämän direktiivin alkuperäinen tarkoituskin. Kiitoksia. Sitten Linde McCaven. kollegit jo sanoivat aika paljon. Sanoisin komissiolle, Äh, nyt ennen kokousta kuulimme komissiolta, että äh, bitumihekalla ei voida tehdä mitään. Ja nyt äh, sanotaan, että tehdään edelleen töitä sen parissa. Tämä on edistystä tietenkin, mutta ei mitään hyvää selitystä siihen, että miksi alkuperäinen luku katosi. Nyt me kuulimme, että sitä tarkastellaan siellä. Me emme halua antaa sellaista viestiä ulkopuoliselle maailmalle, että bitumihiekan pitäisi olla pääasiallinen öljyn lähde. Meidän täytyy hoitaa tämä asia, koska haluamme puuttua ilmastonmuutokseen. Tämä on vakava kysymys ja me odotamme kovasti, että me saamme komissiolta lisätietoa. Dziękuję bardzo. Czy mm, pan Filip Owen Kiitoksia. Sitten Filip Owen haluaisitko vielä vastata näihin? Thank you for your comments. Kiitos kommenteista. Varmasti. Kommenttien joukossa oli muutama kysymys, johon minun tulisi vastata. Biopolttoaineet ja hybridilähestymistapa. Tämä asiakirja ei saanut oikein tukea keneltäkään lopulta, joten siksi emme jatkaneet sillä linjalla. Jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät paljon mieluummin halusivat selkeän arvon pohjalta lähestymistavan. Maankäyttön muutokset Kanadassa. Näkemäni tutkimukset, joita olen Kanadasta tai muualta saanut, eivät liity maankäytön uudistuksiin. En tiedä, onko tämä tärkeä vai pienempi asia hiilidioksidipäästöjen osalta. Olen ottanut tämän kysymyksen useat kerrat kanadalaisten kanssa toki esiin. Se, että lähdettäisiin tällaisen oletusarvon tielle. Se vähentää hallinnollista taakkaa siksi, että polttoaineita tuottavat ovat tässä vastuussa ja joutuisivat käyttämään vain lukua, eikä välttämättä katsomaan koko e- elinkaarta. Päätäkseen tarkkaan, mitä kaikki askeleet ovat olleet ja mikä varsinainen lopputulos on. Siksi pidimme yhtä oletusarvoa parempana. Siksi se myöskin vähentää hallinnollista taakkaa. Hyvin tiedostamme sen, että kyse on merkittävästä määrästä öljyhiekkaa Kanadassa. Ja meidän pitäisi katsoa, minkälaiset kauppavirrat tästä syntyisi, mutta kansainvälisen energiaviraston tiedon pohjalta pohjasta raakaöljyä ei Euroopan unioniin tällä hetkellä tule. Kiitos. Dziękuję bardzo i na tym, w tym punkcie zakończyliśmy dzisiaj. Kiitoksia. Ja tähän me päätämme tämän päivän kokouksen. Seuraava kokous on Brysselissä 30. kesäkuuta. Ja me tapamme myöskin 4.